So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Jatketaan valiokunnan kokousta. Näen, että kevyestä lumisateesta huolimatta monet ovat päässeet parlamenttiin. Meillä kotona on 40 senttiä lunta, se on jo vähän enemmän kuin tämä puolitoista senttiä täällä. Mutta Jokainen aluehan on eri tavalla valmistautunut talveen. Kiva kuitenkin nähdä Brysselin valkoisena. Sehän näyttää jo paljon paremmalta kuin yle, tällaisena tavallisena arkipäivänä. Tarpeeksi kollegoita on paikalla, niin että voidaan äänestää. Ehdotus oli se, että aloitetaan kohdasta 12, Sergio Berlaton mietintö. Siihen menee 15 minuuttia sitten tulee puhemies Busek. Siinä ajattelin, että se rajoitettaisiin 20-25 minuuttiin ja sitten jokainen, jokaista ryhmästä yksi kommentoisi sitä, mitä hän puhuu. Sitten olisi äänestys Marisa Matiaksen mietinnöstä Alzheimerin taudista. Siinä on tietysti paljon tarkistuksia mutta kyllä se pystytään hoitamaan. Sörtsberlaaton mietintö siis seuraavana. Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä. Tässä äänestetään tarkistuksesta yksi. Arsenille Paspirillo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minun itsenikin täytetyskortti tuonne koneeseen, jos sitä tarvittaisiin. Tarkistus kolme Ferreiralta ja Uggiokselta puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Tarkistus 2. Ujakselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Ferreira puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Ferreira Ujias vastaan tyhjää Hylätty. Seitsemän. John Maria Ugias Ferreira. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan Pirillo. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän Antonescu puolesta. Vastaan Hyviä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ysi. Aloitetaan uudestaan vielä kerran. Painakaa. Sorry. Nyt päättyy. 22 puolesta 25 vastaan. Hylätty. 11. Ujias puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10. Plump puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Ferreira Arsenis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Niinkö? 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 17. Esterilan puolesta vastaan tyhjää. 19. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta äh, raukeaa. Sitten on vielä neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. 20. Myöskin kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Tarkistetaan. 21. osa tarkistus. Dan Jörgensenin kortti myös. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolmas osa puolesta huomenta vastaan tyhjää myöskin hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23. Gardini puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. 24. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Tyhjää hylätty. 27. James Nicholson kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin hylätty, mutta voidaan tarkistaa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 lepas Ujias. Siihen on suurinen tarkistus viimeiseen kohtaan. Ei olisi and promoted the development of olisi vaan and promote sustainable agricultural practices to the development of jäisi pois kenelläkään mitään sitä vastaan, joten suullisen tarkistuksen kerran 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei auttanut suullinen tarkistuskaan. 29 puolesta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 Äänestys päättyy. Aika selvästi puolesta hyväksytty. 41 vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää. Vihreät käyvät äänestä. Mitä? Ei, kyllä, tyhjää. Tarkistetaan Näin laiskoja jo heti aamusta alkaen. Ko. Äänestys päättyy. Huomasin sen vähän, mutta ei liian myöhään. Te olitte ratkaiseva vaan kieli. Hyväksytty. 45. Piriljo Maria puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 vedetty pois. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Myöskin hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53. Plump, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan ja Tarkistetaan 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myöskin hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 44 puolesta, ei ketään vastaan. Kuusi tyhjää. Sydämelliset onnittelut Sergio Berlatolle. Mietinnöstä. Ich äh, würde Folgendes vorschlagen. Der Präsident soll ehdottaisin seuraavaa. Puhemiehen pitäisi tulla hetkellä minä hyvänsä. Pyydetään Marisa Matiasta puhumaan kolme neljä minuuttia kompromissitarkistuksistaan. Tämähän on kattava mietintö, josta kaikki eivät tiedä aktuaalia tilannetta. Pyydämme Marisa Matiasta, jos hän alustaisi lyhyesti tähän äänestykseen hänen mietinnöstään jos tästä äänestetään sen jälkeen, kun Pusek on ollut täällä. Matias, teillä on puheenvuoro. Obrigada, Sr. Presidente. Ehm, as palavras introdutórias são apenas algumas e têm a ver com a explicação uh, do, do... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin selvittää tätä kompromissitarkistusasiaa. Mitä tulee tämän mietinnön laatimiselle asetetuille rajoille. Se on johtanut siihen, että suuri osa työstä on tehty tarkistusten kautta. Tiedämme kyllä, kuinka tämä toimii. Haluaisin kiittää kollegoita mielenkiinnosta. En ainoastaan varjoesittelijöitä, vaan muitakin kollegoita, jotka ovat tehneet lukuisia tarkistuksia tähän mietintöön. Myös itse olen tehnyt näitä tarkistuksia, koska näin saatoin täydentää mietintöä. Loppujen lopuksi saimme aikaan aika laajan kokonaisuuden. Ja nyt teille ehdotetaan 16 ta- kompromissitarkistusta, kolme konsolidointi ja 13 kompromissitarkistusta. Näiden kautta olen pyrkinyt keskittymään keskeisiin kysymyksiin niin, että saataisiin mietintöön tarkkuutta. Meidän on annettava etusia varhaiselle diagnoosille ja ennaltaehkäisylle Alzheimerin taudin ja muiden tautien kohdalla. On myös pyrittävä siihen, että kompromisseissa annettaisiin arvoa jäsenvaltioiden väliselle yhteistyölle ja vahvistettaisiin tätä toimintaa niin, että tehtäisiin todella yhteistyötä eikä toiminta olisi pirstoutunutta niin kuin aikaisempina vuosina – olisi otettava myös oppia menneestä ja vahvistettava kompromissien kautta hyviä käytäntöjä tällä alalla, koska kyseessä on sairaus, joka koskee suurta osaa väestöstä. Tämä on merkittävä, hyvin merkittävä terveyden ongelma ja näin ollen meidän on parannettava käytäntöjä ja saatava, otettava mahdollisimman hyvin eh, tiedosta kaikki irti eurooppalaisen yhteisen toiminnan kautta. Sitten tutkimuksesta meidän olisi hyödynnettävä tämän alan viimeisintä tietoa. Ei ole tieteellisesti voitu todentaa tiettyjen oireiden syy-seuraus yhtymää Alzheimer ja muiden tautien kanssa, mutta meillä on paljon tietoa käytettävissä ja tästä syystä on tärkeää, että ponnistelemme tutkimuksen alalla, yhteistyön alalla, toimielinten välisen yhteistyön alalla. Olisi mentävä paljon pidemmälle, kun farmalogiseen tutkimukseen olisi, ei olisi rajoittauduttava vain farmaseuttiseen toimintaan. Tästäkin on kompromissi ehdotus sitten potilaan ihmisarvosta ja hoitajien asemasta. Olemme pyrkineet vahvistamaan tarkistuksissa tämän mietinnön keskeisimpiä kohtia, ottaen huomioon nämä kaikki panokset kollegoilta. oli tärkeää kohdentaa asian käsittely keskeisiin asioihin. Kaiken kaikkiaan esitetyt huomiot ovat myönteisiä ja rikastuttavat alkuperäistä mietintöä. Toivon, että tarkistusten kautta ja kompromissit tarkistusten kautta tehdään kunnia tarkistusten esittelijän, esittelijöiden pyrkimyksille. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja toivon, että todella se mitä ehdotan vastaa sitä, mitä toivoitte. Kiitoksia Marisa Matias näistä huomioista kompromissitarkistuksiin. Onko tähän eh, protesteja, huomioita, vastustusta? Näin ei ole. Huomaatte, että yritän muutama sekunnin vielä tässä käyttää. Milloin hän nyt sitten tulee, puhemies? 9.30. Odotamme sitten vain. Ei ole järkeä aloittaa äänestystä ja sitten keskeyttää se. Se ei olisi kovin järkevää. ensimmäinen Aloitetaan äänestyksellä. Olemme soittaneet, hän ilmeisesti on matkalla. No sitten vain keskeytetään. Hyvä. Aloitamme äänestys. Kohta yksi ja tarkistus 75 Marias Matiakselta itseltään esittelee puolesta Kompromissi yhdeksän, kohdasta yksi, puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalla sivulla 78 Kristina Kutirias Korkinen 78 puolesta vastaan Tyhjää hyväksytty. 79 Elena Antonescu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 Elena Antonis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tulee kompromissi 10. Kohdasta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 89, Teodoros Kalakakis, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää myöskin hyväksytty. 90 Siihen liittyy suullinen tarkistus kohdasta kaksi, mutta ensimmäinen osa ensi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa raukeaa. 91 Childers. Kohta kaudelta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 kohdasta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 Riis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 kohdasta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 101 Marini Janakudakis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 Janakudakis puolesta vastaan tyhjä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. 108 äänestys alkaa. hyväksytty. Kompromissi 13 kohdasta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 115. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty tonansa raukeaa. Sitten 116 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 118 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 119 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puhemies Pusek on paikalla, joten tässä keskeytys. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Freude unser... Hyvät kollegat, minulla on ilo tuota, tervetulleeksi puhemies Pusek, joka on hyvinkin tuttu ilmastoasioissa. Viime kaudella ilmastovaliokunnan puheenjoht- äh, jäsen ja sitten myös meidän valtuuskuntamme Kööpenhaminassa johtaja. Puhemies tarkkailee tarkasti, mitä tämä valiokunta tekee, on meidän työmme tukia ja viime viikolla Strasbourgissa meillä oli päätöslauselma, joka, josta, päät, josta äänestettiin ja päädyttiin Kankunia varten. Ristiriitoja ammutaan myös meidän kesken yli puolueen ja myös yhtäläisyyksiä. Ja haluaisin nyt antaa puhemies Pusekille puheenvuoron. Hän voi esittää huomioita ympäristövaliokunnalle tästä teemasta Kankun ilmastonsuojelu ja ympäristönsuojelusta yleensä. Thank you. Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä tulin häiritsemään teitä teidän äänestyksissäni, mutta olen kanssanne seitsemän minuuttia vain. Tiedän, että teillä on täällä vielä kesken äänestys. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi teiltä sitä, että en voinut tavata kaikkia teitä, jotka ovat äh, Kankunin ilmastonmuutoskonferenssin valtuuskunnan jäseniä äh, viime tiistaina sen vuoksi, että meillä nyt on tämä budjetti pöydällä, joka on tämä kaikkein tärkein asia tällä hetkellä ja minä olen Euroopan parlamentin sovittelukomitean puheenjohtaja ja äh, me järjestämme myös kaikki nämä neuvoston ja parlamentin väliset sovittelukokoukset ja se oli nyt ensimmäinen vastuu alueeni. Ja en liioin ollut puheenjohtajana äh, ilmastonmuutoskeskustelussa parlament, äh, parlamentin äh, täysistunnossa Strasbourgissa. Koni Hedegaard teki sen, mutta syy oli ihan sama, tämä budjetti, ja minun täytyi valmistautua keskustelemaan neuvoston muutamien pääministereiden kanssa ja niin edelleen. tapasin Koni eh, Hedegaardin aivan kuten tekin. Ja me keskustelimme kaikista tärkeimmistä asioista ja te tiedätte varmasti ihan tarkalleen saman kuin minäkin. Saitte informaation komission jäseneltä. Ja kaikkein tärkein asia, joka nyt on esillä komission jäsenen mielestä, on se, että sopeutetaan ilmastonmuutostoimenpiteet, metsäteknologia ja ylipäätään muu teknologia. Eikä ainoastaan kehittyneeltä maalta kehitysmaille, vaan myös se, että vaihdetaan teknologian osaamista kehittyneen, siis teollisuusmaiden kesken. On erittäin tärkeää vaihtaa teknologiaa esimerkiksi japanilaisten ja amerikkalaisten, brasilialaisten kanssa ja ehkäpä muidenkin maiden kanssa, jotka ovat edellä näissä asioissa. Ja kun puhutaan Kioton jälkeisestä sopimuksesta, sitovasta sopimuksesta, puhuimme Koni Hedegaardin kanssa Johannesburgista, Johannesburgin eh, ilmastonmuutoskonferenssista ennemminkin kuin Kankunista. Meidän on mentävä tässä eteenpäin askel askeleelta kohti lopullista sopimusta. Haluaisin myös kertoa teille, että allekirjoitin ja lähetin kirjeen eh, komission puheenjohtaja Barrosolle – ja niille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka ovat lähdössä Cancuniin virallisen valtuuskunnan lisäksi. Tässä virallisessa valtuuskunnassa on 15 Euroopan parlamentin jäsentä ja sitten 17 muuta jäsentä on lähdössä matkaan jotka eivät siis ole tämän virallisen valtuuskunnan jäseniä. Tästä olemme sopineet, että tämä oli puheenjohtajakokouksen päätös. Enemmistö puheenjohtajakokouksessa päätti, että annetaan akkreditointi myös näille 17, mutta ei ollut mahdollisuutta laajentaa meidän virallista valtuuskuntaamme. 15 jäsentä on EUn virallisen valtuuskunnan jäseninä, eli siis virallinen koko. Eli meillä on 15 jäsentä tässä virallisessa valtuuskunnassa, jotka edustavat sitten EUn näkökulmaa esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa. Olen lukenut eh, tämän viimeisimmän päätöslauselman kohta 79, jossa pyydetään eh, parlamentin puhemiestä välittämään tämä päätöslauselma edelleen komission puheenjohtajalle ja jäsenvaltioille ja niin edelleen. Ja näin olen mielelläni tehnyt, koska tämä päätöslauselma on erittäin hyvä ja voin vain oikeastaan äh, onnitella Envi-valiokuntaa tämän tekstin muotoilusta. Ja haluan myös kertoa teille lopuksi, mitä minä ensi viikolla teen. Meillä on maanantaina kolmikanta, maanantaina tai tiistaina kolmikantaneuvottelut ensi viikolla. Te olette jo Kankunissa ensi viikolla kaikki 15 plus 17 ja minä olen maanantai, tiistai neuvotteluissa. Koreper kokoontuu keskiviikkona. Koreperin päätös hyväksytään tai ei hyväksytä puheenjohtajakokouksessa torstaina. Torstain puheenjohtajakokous on siis hyvin tärkeä ja neuvoston päätös voitaisiin tehdä perjantaina. Ja sitten kaikki toimisi, jos näin menee, niin kaikki menisi optimaalisesti. Voisimme äänestää Euroopan unionin 2011 budjetista 15. joulukuuta viimeis- vuoden viimeisessä Strasbourgin istunnossa. Joten tämä on kaikki nyt minun vastuullani ja valmisteluissani. Ja olen käyttänyt oikeastaan kaiken aikani tämän ongelman selvittelyyn. Kahden tunnin kuluttua lähden Haagiin tapaamaan pääministeri Rytten. Tämä on tärkeää. Meidän on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa ja selvitettävä ja selitettävä meidän kantojamme. Se on tärkeää. Me kannamme vastuuta. Minä en haluaisi syyttää yhtään yksityistä maata, joka ei halunnut aikaisemmin hyväksyä ja sopia. Koska tämähän on tavallaan mahdollisuus, sitä olemme sopineet. Meidän täytyy mieluummin keskustella komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken. Ensi viikolla menen myös Isoon Britanniaan käymään samankaltaisia keskusteluita, joten valmistelen tässä matkojani myös Ison-Britannian suuntaan siis. Joten kannan tämän vastuun, mutta toivotan teille kaikille, toivon, että te saatte hyvät tulokset näissä neljässä asiassa, jotka ovat kaikkein tärkeimmät. Toki sitova sopimus on tärkeää, mutta me tarvitsemme joka tapauksessa ainakin suuria askeleita kohti sitovaa sopimusta Johannesburgissa 2012. Onnea matkaan. Kiitos. Exactly seven minutes, as you Tasan seitsemän minuuttia, kuten lupasitte. Kiitoksia kovasti puhemies Pusek, että tulitte valiokuntaamme kaikki varmaan tuntevat sitoumuksenne ympäristönsuojelun, sen tunnemme ja sitä arvostamme kovasti, että pyritte siitä kertomaan valiokunnalle. Teillä oli hyviä uutisia, että 15 jäsenen lisäksi virallisessa valtuuskunnassa ovat nämä 17 muuta, jotka ovat osoittaneet niin paljon kiinnostusta lähteä kankkuuneen, että heidät voidaan akkreditoida. Siitä varmaan on tyytyväisyyttä valiokunnassa koska viime päivinä kuukausi viikkoina oli tästä kiistaa. Budjetti on tietysti tämä tärkein asia joulukuun istunnossa. Ymmärrämme täysin, että teillä on paljon tekemistä ja paljon energiaa täytyy laittaa 2019 budjettiin parlamentin, jotta saadaan parlamentit ehdot läpi neuvosteluissa neuvoston kanssa. 27 jäsenvaltiota se ei ole helppoa. Parlamentti on joskus vaikea, mutta neuvostoilla on vieläkin vaikeampi. Joten toivotamme teille kaikkea parasta. Otamme sitoumuksenne ja henken tämän hengen, jota edustatte Kankkunin mukaan. Kiina ja Yhdysvallat nyt lähestyvät toisiaan, niin edistystä on, joten jos EU ottaa johtoaseman, niin uskon, että voi, pääsemme hyvään tulokseen ja saada Johannesburgissa ensi vuonna sopimuksen, jossa toivomme, että olette osavaltuuskuntamme. Kiitoksia. So, Präsidenten sind viel beschäftigt puhemiehet ovat kovin kiireisiä. Se antaa meille sitten tilaa tälle äänestykselle, jota nyt jatkamme. Olemme kompromissi 14 kohdasta 7. Sitten puolesta kompromissi 14 kohta 7 vastaan tyhjää hyväksytty. 132 Bartolotsi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi, kompromissi 15 kohdasta 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 näissä siltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 kohdasta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 183, johon liittyy suullinen tarkistus ja kohtakaudelta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa. Suullinen tarkistus se raukeaa. Ei tarvitse äänestää. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappaleet yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta puolesta vasta, tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Myöskin hyväksytään. Sitten 19 Antoneskulta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Beendet. Est abgelehnt. Hylätty. 28. Se on kielellinen. Täytyy siitä olla nyt äänestää. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 ja 33 yhdessä. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 raukeaa. 32 puolesta 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 kohta kohdalta suurista tarkistuksista ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa raukeaa. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi liisi. Tarkistetaan toinen osa edellisestä Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 vain ensimmäinen osa, ensimmäisen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. liberaaleille selvitämistyksen lopussa. Mikä heidän kantansa oli näissä kaikissa, jos olet vastaan, mutta sen jälkeenpäin. 59. Jälleen vain ensimmäinen osa puolesta Ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa vedetty pois 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mielenkiintoista. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68. Filip syvä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tarkistetaan. päättyy, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys jo. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta ei vastaan ja yksi ainoa tyhjä. Onnittelut Marissa Matiakselle tästä mietinnöstä. minuuttia hänen täytyy mennä aiemmin pois. 20 minuuttia on voitettu ja kokous keskeytetään. Puolelta aloitetaan täsmällisesti Katrin Langwellin kuulemisella, joka hän on Eessulla EFSAsta, Parmasta.